Uh, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Voisinko nyt pyytää teitä istutumaan. Pyydän kollegoilta anteeksi ja myös niiltä, jotka seuraavat lähetystä netistä, että aloitamme hieman myöhässä. Mutta kuten aina, kun kyseessä on näin tärkeä paketti, joka meillä tänäänkin on käsittelyssä, niin tässä käytiin vielä aivan viime hetken keskusteluja ja Toivottavasti saamme nyt äärimmäisen vakaan kannan näihin kolmen ehdotukseen. Nyt toivotan siis kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Ja myös heille, jotka seuraavat tätä internetissä. Me äänestämme tänään kolmesta mietinnöstä, kolmelta eri esittelijältä, Nieteltä, Korea de Camposilta ja Busoilta. He ovat kolme esittelijää näissä kolmessa sisämarkkinasäädöstä koskevasta komission ehdotuksesta. Ja muistuttaisin teitä vielä siitä, että tämä on äärimmäisen tärkeä äänestys, koska tämä osittain muotoilee sitten tämän tärkeän ehdotuksen lopullista muotoa, jota tämä valiokunta erityisesti ja parlamentti ovat pyytäneet. Ja tässä myös edelliset mietintöjen esittelijät ovat läsnä ja nyt todella olemme pyytäneet tätä ja tämä äänestys on valiokunnallemme hyvin, hyvin tärkeä. Aluksi pari muodollista ilmoitusta ennen kuin siirrymme äänestämään. Muistuttaisin, että kaikilla pitäisi olla äänestyskortti mukananne. Me käytämme niitä ja muistuttaisin, että jos täällä on varajäseniä, jotka eivät ole siis valiokunnan varsinaisia jäseniä, niin silloin työjärjestyksen mukaisesti teidän tulee ilmoittaa ket, sihteeristölle, ketkä äänestävät kenenkin jäsenen nimissä, eli ketkä ovat varajäseniä. Nyt sitten näihin virallisiin ilmoituksiin. We've distributed a draft order of business. Ensinnäkin olemme Um, tämän esityslistan jakaneen. Varmasti voimme hyväksyä sen. Haluaisin vain vielä tehdä sellaisen ilmoituksen ne, jotka toimivat EU-Andorra mielipiteen parissa, lausunnon parissa. Tätä on nyt lykätty, sillä asiasta vastaava valti, valiokunta tutkii tässä vielä lausuntoa. Ja haluaisin vielä tässä vahvistaa sen, että tämä kokous menee internettiin ja meillä on tässä IMKON uutiskirjeestä viimeisin versio. Se on jaettu kaikille jäsenille ja kaikki, jotka haluaisivat tästä kopion, voivat mennä IMKON nettisivuille ja ryhtyä IMKO-valiokunnan ystäviksi. Me olemme nyt saaneet itse asiassa jo tuhat, yli 1500 tilaajaa tälle uutiskirjeelle ja tai itse asiassa se on meidän tavoitteemme tänä vuonna. Ja nyt tästä äänestyksestä vielä haluaisin ehdottaa vielä, että nyt kun nämä mietinnöt liittyvät niin tiukasti yhteen ja meillä on paljon tarkistua jokaisen, olemme voi, yrittäneet äm, jäsennellä näitä tarkistuksia niin, että ne liittyvät tiettyyn mietintöön. Ja haluaisin todellakin kiittää kaikkia aktiivisesta osallistumisesta. Kun nämä mietinnöt liittyvät niin tarkasti toisiinsa, niin olisi ehkä hyvä, että tekisimme loppuäänestyksen jokaisesta mietinnöstä tai koko äänestyksen lopuksi. Eli äänestämme ensiksi kaikista tarkistuksista, mutta kahden ensimmäisen mietinnön loppuäänestys lykätään sitten ihan loppuun. Ja poliittiset ryhmät voivat näin myös varmistaa, että linja on yhteinen. Hyväksyttekö kaikki tämän toiminnan? Hyvä, no niin. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, meidän pitää vain nyt tarkistaa lukumäärät ja se, että äänestysjärjestelmä toimii, joten haluaisin, kuten normaalisti, nyt pyytää kaikkia EPPn jäseniä pelkästään äänestämään. EPP ensiksi äänestys alkaa. EPPn jäsenten äänestys loppuu. Eli 15 puolesta ja yksi tyhjää. Teillähän on vain 14 jäsentä, joten kaksi ihmistä oli tässä liikaa nyt. Ää, Rova Steila äänesti tyhjää EPPllä. Sehän oli varmasti sopivaa. No niin, eli EPPltä yksi jäsen vähemmän tarvittaisiin. Teillähän on siis vain 14 ääntä, vaikka 15 äänesti puolesta. Otetaanko uusiksi vai miten? Otetaan uusiksi. Äänestys alkaa EPPn jäsenille ainoastaan. Pelkästään siis EPP. No nyt teillä on pelkästään 13. Ehkä tässä oli jonkinlaista hangoittelua, vastaan hangoittelua. No suosittaisin nyt kyllä EPPlle, että annatte esittelijälle mahdollisuuden olla äänestämättä, jotta hän voi keskittyä. Eli rouva Kalniete voisi tässä äm, EP, sitten act ryhmän äänestys alkaa. Yksi liikaa. Teillä pitäisi olla, olla vain kymmenen. 11 äänestin tässä äänestyksessä. Eli olisi hyvä, jos voisitte varmistaa, että vain kymmenen ääntä on SD-ryhmän äänestys päättyy ja sitten ALDE äänestys seuraavaksi. Neljä, hyvä. Sitten vihreät, kolme ja kolme ECRstä, kaksi GUEsta. Ja, eli kaikki ovat paikalla oikein hyvä. No niin, voimme siis jatkaa. Eli Aloitamme siis Rouva Kalnieten mietinnöllä. I'm just going to move my papers. Okay. Right. So we're on to Mr. Kalnieten. Kalniete, haluatteko esittää alku huomio, että tässä ennen äänestyksiä, olkaa hyvä. I would like... Kiitos. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä teimme työtä erittäin, teho, erittäin tehokkaasti. 17 kompromissitarkistusta saatiin aikaan ja tämä tulos syntyi hyvässä yhteistyössä. Haluaisin kiittää myös kahden muun mietinnön esittelijöitä. Me nimittäin pääsimme hyvään yhteisymmärrykseen tästä rakenteesta, jolla voidaan hyvin heijastaa tämän sisämarkkinoiden toimenpidepaketin luonnetta, sitä, että nämä kaikki mietinnöt liittyvät toisiinsa.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 näitä hauskoja hetkiä on ihan liian harvoin. No, nyt takaisin asiaan. Toteaisin myös, että tämä työ ei olisi ollut mahdollista ilman tämän valiokunnan sihteeristöä. Erityiskiitos Tarvo Kunglade ja Karen Schaapolle. Toivottavasti nimet menivät oikein. Ja haluaisin kiittää myös EPPn neuvonantajia Teresa Pintoa ja muita. Kiitokset myös koordinaattori Andreas Schwabille ja sekä myös puheenjohtajalle Malcolm Harbourille. Sinä koordinoit tätä työtä, jota tehtiin yhdessä muiden valiokuntien kanssa. Nyt tässä on tärkeää se, että sisämarkkinat nostetaan sille tärkeälle sijalle, joka niille EU 2020-strategiassa kuuluu. Ja odotan tätä keskustelua tästä aiheesta täysistunnossa. Kiitokset kaikille mietintöön osallistuneille. Uh, well, thank you very much indeed, uh, Sandra. And, um... Kiitoksia kovasti, Sandra. Olen yhtä mieltä. Se tapa, jolla nämä mietinnöt saatiin laadittua, oli osoitus siitä, kuinka hyvin tämä valiokunta toimii yli puolueryhmien ja kansallisten rajojen. No niin, nyt sitten äänestämään kohta yksi. Juri, tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 9 vihreiltä puolesta vastaan hyväksytty. Ja tämän tuloksena 9 lisätään nyt sitten uusi, uutena kohtana juuri tarkistukseen. Sitten Ample 1, se on katettu tarkistuksessa 3. Ja osa 10, 11 ja 12 siirretään toiseen mietintöön, niistä äänestetään myöhemmin. Sitten 13 Fylides ja Svensson. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 13. Uh, you'll need to get a bit quicker opening uh, voting. Tässä täytyy nyt toimia vähän nopeammin. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta 20 vastaan. Ja painakaa pikaisesti nappia, jotta saadaan tämä hoidettua. 14 on jo katettu. Sitten McClarkinin tarkistus 16 puolesta vastaan hylätty. 17 repo. Äänestys alkaa. 17. Äänestys päättyy. Hylätty. Selkeällä enemmistöllä 13.23 äänin. että 18 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kappale 3a, tarkistus 19 vihreiltä. Äänestys alkaa. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 17.19. Työllisyysvaliokunnan kutonen Äänestys alkaa. Puheenjohtaja korjaa. Työllisyysvaliokunnan kutonen raukea äänestämme työllisyysvaliokunnan tarkistuksesta viisi, koska 19 hylättiin puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Ekon 16 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty, koska tässä on 18-18 tasatulos. Empl puheenjohtaja korjaa Ekon 20 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 20 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 21. Trianta Fylides. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22. Repo. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Empl 2 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 1. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 15 Lökegaardilta. Kohta 5 puolesta vastaan hyväksytty. Regiovaliokunnan ykkönen puolesta Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti regi 1, tai mikä se nyt onkaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Ja koska tämä on hylätty, äänestämme Grekin tarkistuksessa 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. En lue tässä nyt kaikkia lukuja, koska näette ne tässä screeniltä. Regi, seuraava on jo katettu kohdalla kuusi. Emmekä äänestä Regi kolmosesta, emmekä empi kakkosesta, emmekä kaksi viitosesta tai kuutosesta, koska ne liittyvät muihin tarkistuksiin. Kohta 6a ja vastaava alkuperäinen kohta puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Juri 13 puolesta vastaan hyväksytty. Ja siksi Empli 18 raukeaa, samoin Regi 18. Sitten kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 118 raukeaa. Kompromissi 3 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Sitten 31, joka koskee Vernion kapaleita 8 B ja D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty ääni 2017. Sitten Liben tarkistus. Otamme tämän koneellisesti. 3PC1. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty yhdellä äänellä. Sitten Senalovan tarkistus. Otamme tämänkin koneellisesti. 34 tarkistus on kyseessä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty äänin 19.18. 126 raukeaa, koska edelleen hyväksyttiin sitten 30 seitsemän ja muut ovat jo mukana. Eli nyt sitten työllisyysvaliokunnan 14 Äänestys alkaa. empel 14. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty yhdellä äänellä. Kalnieten tarkistus 28 puolesta vastaan hyväksytty. Juuri 12 ja 4 on katettu. Seuraavaksi kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten juuri yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Juuri kymmenen puolesta vastaan. Sekin on hyväksytty. Kansainvälisen kaupan kakkonen puolesta. Tämä ne tarkistaa koneellisesti, eli Inta 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Työllisyysvaliokunta kolmonen. Siitä ei äänestetä. Seuraavaksi kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. samantien kompromissi kutonen puolesta vastaan hyväksytty sekin. Sitten Juri 16, joka on lisäys. Se sen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 50, sulja muut puolesta vastaan hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan kymppi raukeaa. Ja samoin ENT 177, seuraavaksi 16 Ample 16. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 51, sitä ei äänestetä. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten regi 17, sen vastaava osa puolesta. Vastaan hyväksytty. 58 raukeaa. Sitten työllisyysvaliokunnan 11 puolesta vastaan hyväksytty. 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Joten seuraavaksi Libe kahdeksan Libe kahdeksan Äänestys alkaa. Libe kahdeksan Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Selvästi hyväksytty. 75 Weisgerber. Äänestys alkaa. 75. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 77 Kreutzmann ja empo 8 puolesta vastaan Selvästi hyväksytty. Libe 3 vastaava osa puolesta vastaan hyväksytty. Juri 12. Äänestys alkaa. Juri 12. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme suoraan tarkistuksen 80 McClarkin puolesta vastaan hyväksytty. 81 Charles de Mose. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 22.15. Sitten 83 poisto Triantafylides puolesta vastaan hylätty. 84 Greh puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 86 vihreät kollegat ovat jotain puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. 92. Trianta Fylides. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, vaikka tiukille meni 18, 18. Työllisyysvaliokunta 12. Äänestys alkaa. Empl 12. Äänestys päättyy hylätty. 94 vastaava osaa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten, mikä on ent? Enterprise. Ei taida ollakaan. <laughs> Mikä se onkaan? tätäkin liittyä tähän yritysmietintöön. 178. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.14 äänin. Nyt sitten juuri 14 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten repo hänen tarkistuksensa 97 raukeaa. Ja huom mm, Nokin tarkistus samoin. Eli seuraavaksi EK 14 puolesta vastaan hyväksytty. 78 ja 98 raukeavat 99. McClarkin 99 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Libe 11. Äänestys alkaa. Libe 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Yksi, yhdeksän, seitsemän, Van de Kamp. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 100 vihreiltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 101. Puolesta 101. Vastaan selvästi hylätty. 102 Lökegard puolesta vastaan hyväksytty. 103 on vedetty pois, samoin 105. 79 Trianta Fylides ja muut puolesta vastaan hyväksytty. 106 Kalniete puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan. Sekin on hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kappale 27, kompromissi 15 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. kolme Kalniete yhdessä 85 kanssa. Ne voidaan ottaa yhtenä ryhmänä puolesta vastaan hyväksytty. 4, Busutil seuraavaksi. Äänestys alkaa 124. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten vetomusvaliokunnan kutonen. Se on lisäys. Puo. Äänestys alkaa. Eli vetomusvaliokunnan kutonen äänestys päättyy hyväksytty äänin 2017. 1, 2, 6 ja 8, 5 otetaan nyt sitten yhdessä yhtenä ryhmänä puolesta vastaan. Hyväksytty. Kappale 30, repo 1, 2, 7 puolesta vastaan. Hyväksytty. 1, 3, 3, repo Äänestys alkaa. 133. Äänestys päättyy. Hylätty. 132 raukeaa, koska kompromissi 6 hyväksyttiin. Ja 134 taitaa myös raueta. Joten nyt otetaan sitten luetelmakohdat. Ensin tarkistus 1. Toijalta ja Tarabellalta äänestys alkaa. Tarkistus 1. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi. Repo. Puolesta. Vastaan. Selvästi hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus neljä. De Jong ja muut. Äänestys alkaa nelosesta. Äänestys päättyy. Hyväksytään 23.14. Tarkistus 5. Greh. Äänestys alkaa. 5. Äänestys päättyy. Hyväksyttyä niin 19.18. Tarkistus 6. vihreiltä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seitsemästä ei äänestetä. Sitten tässä on identtisiä tarkistuksia 8, ENT 10 ja EUR 32. Äänestys alkaa. Nämä otetaan yhtenä ryhmänä johdanto-osan kappaleesta A. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin päästiin tarkistusten läpi. Lopuäänestys otetaan myöhemmin. Kiitos tästä hyvin valmistelusta, äänestyslistasta ja kompromisseista. No niin, ja sitten siirrymme mietintöön, joka, kos, joka on Korea Kampusin mietintö. Ja aion nyt kysyä, voisimmeko vaikka voisimmeko nyt tässä äänestysten välillä olla hiljempaa, sillä äänestystä pitää jatkaa. Hyvät taiset ja herrat. Hiljaisuutta kiitos, jotta esittelijä voi tässä hieman alustaa. Antoni, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoja, jotka osallistuvat tähän mietintöön. Me olimme menestyksellisiä 70 kompromissin suhteen ja meillä on kolme vielä, jotka ovat, odottavat vuoroaan tämä sosiaalilauseke, jolla on uusi nimi, me tunnustamme nämä, tämän panostuksen, jonka muut kollegat muista ryhmistä tekivät, mutta tämä, tätä ei voida, voida vielä hyväksyä ainakaan ennen nyt tähän kokoukseen mennessä siis. Tämä on vaikea ymmärtää meille sillä tässä on kyse yksinkertaisesta täytäntöönpanosta ja tässä käytetään melkein samoja muotoja kuin komission numerossa 29. Komissio lähetti meille tästä ensimmäisen version ja tämä ehdotus 29 on on neljäs siis ja viides tässä Yhdeksäs, yhdeksäs esimerkiksi äm, kaupallisten järjestöjen suhteen, ja meille on, ei ole hyväksyttävää, että, että kuvaus tästä sosiaalilausekkeesta, sitä ei voitu hyväksyä, kun otetaan huomioon näiden kuulemisessa saatujen kommenttien tärkeys tämän komission ehdotuksen suhteen. Toinen on näistä julkisista, näistä yleishyödyllisistä sosiaalisista palveluista, ja tässä on kyse vain yhdestä lauseesta, sillä me olemme sitä mieltä, että kaikki ovat samaa mieltä näistä yleishyödyllisistä sosiaalisista palveluista. Niiden pitäisi olla sektorillisia, ja niitä niitä pitäisi parantaa jäsenvaltioiden tasolla, mutta tässä tarvitaan lainsäädäntöä EUn tasolla. Ilman tätä lainsäädäntöä ei ole oikeusvarmuutta ja meidän pitää tällaista oikeusvarmuuden puutetta välttää. Ja tämä on syy erimielisyydelle. Minä olen ottanut huomioon nämä erimielisyydet, sillä ne eivät ole välttämättä mahdottomia ylittää, mutta nyt tällä hetkellä emme voi hyväksyä näitä erimielisyyksiä. Me yritimme tässä saada kantoja lähentymään mukaan lukien tänä aamuna. Ehkä teemme suullisen tarkistuksen ainakin yhdestä seikasta ja toivomme, että kollegat voisivat harkita uudelleen, sillä on harmi. Olemme nyt tässä hyvin lähellä, että löytäisimme oikean kunnollisen, yhtenäisen ratkaisun. Olisi harmi, jos siihen ei päästäisi loppujen lopuksi. Kiitos. Kiitos tästä johtajuudesta. Minähän olin varjoesittelijä ja tiedän nämä vaikeudet kyllä. Ja toivon, että pääsemme sopimukseen, kuten pääsimme sopimukseen myös Krehin mietinnössä. Haluaisin muistuttaa kollegoille, että jos Grehin mietinnöille ei olisi saatu tällaista äänestystä täysistunnossa, niin ei olisi sisämarkkinoiden toimenpidepakettia. Eli meidän pitäisi saada näissä herkkäluontoisissa asioissa sopimus aikaiseksi. Olen toiveikas, että ehkä päämme keskusteluissa eteenpäin tänään. Tämähän ei ole aivan lopullinen äänestys. Meillähän on täysistuntokeskustelu. keskustelu mutta haluaisin, että tämä valiokunta antaa tänään selkeän signaalin. Tiedän, että teillä saattaa olla suullisia tarkistuksia, joten haluaisin, että keskeytätte minut oikeassa kohdassa. Tämä on monimutkaista, sillä tässä mietinnössä on paljon enemmän tarkistuksia kuin missään, joten teemme parhaamme hyvän tuloksen saamiseksi. Haluaisimme, että ihmiset keskittyvät nyt. Meillä on kaikki kompromissit tässä äänestyslistalla tietysti. Haluaisiko varjo esittelyä vielä tässä puhua? En halua pitkittää tätä keskustelua. Minusta nyt on varsin myöhäinen vaihe suullisille tarkistuksille. Sosialistien tarkistukset tulivat todella myöhään tähän mietintöön. Nämä asiat ovat tärkeitä ja vaikeita ja siksi nämä tarkistukset tarvittaisiin kirjallisessa muodossa ja niistä pitäisi keskustella. Minusta nyt se aika on ohi, jolloin tarkistuksia voi ehdottaa. Keskustelut olivat hyödyllisiä ja monista asioista päästiin yhteisymmärrykseen. Jos mietitään vaikka liikkuvuutta, sitä prioriteettina meille, tai sitten ammatillisten pätevyyksien tunnustamista, verkkovierailuja. Ne ovat kaikki tärkeitä asioita Euroopan unionin kansalaisille. Pankkipalveluiden saatavuus, eläkkeet, kaikki nämä ovat tärkeitä aiheita ja kiitos hyvästä yhteistyöstä näissä asioissa. Markkinavalvonta, kolmansista maista tuontia valvovien tahojen yhteistyö, sosiaalipoliittiset asiat. Esitimme näihin vaikutusten arviointia ja minusta pääsimme valtavasti eteenpäin tässä asiassa. Toivottavasti tässä nyt muistetaan osoittaa hiukan hyvää tahtoa. Jos tässä on kyse kompromissista, niin se on silloin juuri sitä, eli kompromissi. Ja minusta tänään kaikkien näiden keskustelun jälkeen tehtävät tarkistukset tulevat aivan liian myöhään. Um, well... En halua nyt avata tätä keskustelua uudelleen. En halua nyt todellakaan pidempään keskustella, sillä meidän pitää äänestää. Haluaisin vain sanoa, että äänestyksen jälkeen, jos on vielä eri mielisyyksiä, niin voisimme yrittää ratkaista ne nopeasti, että täysistunnossa saadaan hyvä tulos aikaiseksi. No niin, sitten äänestykseen. Ensinnäkin alaotsikko yksi Tästä on 33, 34, 35, 36 puolesta vastaan ylä, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 1 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 2 puolesta vastaan hyväksytty. En sano nyt, että ketkä äänestävät tyhjää. Empl 1 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten kohta 1e ja 37 ja niin edelleen. Kohta 1e, siinä on useita. 37 tarkistus, tarkistus 37 ja tarkistus 10, joka siirrettiin ja 36, joka siirrettiin. Äänestys alkaa näistä kaikista. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten EMP 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 38 ja kaksi muuta muista mietinnöistä. Äänestys alkaa näistä. Äänestys päättyy. Hylätty. Embl 9, siitä ei äänestetä. Tämä menee suoraan mietintöön. Peti 1, puolesta vastaan hyväksytty. Peti 3, puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 43, Turunen ja muut puolesta vastaan hyväksytty. Juuri yksi äänestys alkaa, juuri yksi tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten on muutet, äh, siirretty muihin kohtiin, joten kompromissi kaksi seuraavaksi. Tämä on kohta kohdalta äänestys kompromississa kaksi, joten kuten EPP on pyytänyt, niin otetaan kohta yksi ensiksi puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten kohta kaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Ja sitten siirrymme ään, tarkistuksen 50 vastaava osa. Tämä on useita sivuja eteenpäin. Anteeksi. Puheenjohtaja sanoo, että siirrytään tarkistukseen kompromissitarkistukseen kolme. Kompromissitarkistus kolme. Äänestys, anteeksi, puheen, puolesta, kompromissi kolme, vastaan, ja hyväksytty. Sitten Empl 2 puolesta vastaan hyväksytty selkeästi. Empl 3 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Libe 13 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 52 Greg. Äänestys alkaa tarkistus 52. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Puhujalla ei ole mikkiä päällä. Puheenjohtaja kiittää. Puheenjohtaja kiittää ECR-tarkkaavaisuudesta. Tämä on otettu huomioon. Peti 2 siitä ei äänestetä, joten kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 57. 57 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeästi, kiitos paljon tarkistus 58 raukeaa, 59 ja juuri 6, 16, 9 puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 4 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Tarkistetaan. Ekon 4 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä, hylätty siis. Kiitos herra Kreutzmann. 18 ei äänestä, äänestetä. Libe 19 seuraavaksi puolesta. Vastaan hyväksytty. Sitten tässä yhdessä olevat tarkistukset raukeavat kompromissi ykkösen takia, joten siirrymme seuraavi, seuraavaksi juuri 13 käsittääkseni. Juuri 13 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrymme peti seitsemään puolesta. Ehkä teemme koneäänestyksen peti seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 1917. Ja sitten peti kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty selkeästi. Peti yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Peti kymmenen puolesta vetoomusvaliokunnan kymppi koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 2017. Vetumusvaliokunta 11 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrymme Empyl 2, joka on nyt siirretty tähän. Äänestys alkaa Empyl 2 kakkosesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten siirrymme työllisyysvalikoinnan 22. Tästä ei itse asiassa tarvitse äänestää. Ja sama koskee Turusen ja muiden tarkistusta, joten siirrymme tarkistukseen 73. Herra Mandas, äänestys alkaa 73. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten näihin, tähän alaotsikkoon kaksi, joten 76-75 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 74 raukeaa, 77, 78 raukeaa, joten kompromissi 6 seuraavaksi. Herra Greg haluaa antaa suullisen tarkistuksen. Hyväksyvätkö kaikki tämän? Lui, ole hyvä. Make this. Niin, minä haluan tehdä tähän suullisen tarkistuksen tästä possibility to bridge divergent views. Ja se menee näin. 90 FU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 inclusive of rights emanating from labor, labor law, social security, social legislation, and collective agreements as stipulated in the treaties and the charter. Calls on the Commission to that subject to previous assessments, a social policy clause must... Komissiolta siis edellytetään sosiaalipoliittista lauseketta tähän, joka on relevantti kaikkeen sisämarkkinalainsäädäntöön. Tällainen täytyy kehittää, jotta se turvaa kaikki perussosiaaliset oikeudet EUn kansalaisille. Ja samalla nämä oikeudet turvataan siten, että kansalaiset alkavat jälleen luottaa sisämarkkinoihin. Samalla korostetaan, että yhtäläinen arvo tulee kiinnittää myös esimerkiksi ympäristöarvoihin ja vaikutusten arviointi tulee suorittaa kaikesta sisämarkkinalainsäädännöstä. Samalla voidaan arvioida esimerkiksi ympäristövaikutukset ja se, minkälaiset, minkälaiset vaikutukset tällä on EU-kansalaisten elämään. Tässä kaikki. Uh, well, I mean, that is an extremely radical... No, tämähän, on hyvin radikaali suullinen tarkistus, täytyy kyllä sanoa. En tiedä, ehtivätkö kaikki sulattaa tämä? Olisiko tästä kirjallinen kopio? Haluaisin vain nyt tarkistaa, haluavatko ihmiset äänestää tästä ö, vaihtoehtona kompromissiin kuusi? Sillä tämähän on uudelleen muotoiltu, muotoiltuna kompromissi kuusi. Herra Schwab. Puheenjohtaja, me emme vastusta kompromisseja, mutta tämä juuri luettu kompromissi on aivan liian laaja, ja, jotta se voitaisiin näin viime hetkellä hyväksyä. Ja toiseksi kompromissi aina tarkoittaa sitä, että toisellakin puolella täytyy antaa periksi. Ja EPP on valmis hyväksymään tämän sosiaalisen vaikutusten arvioinnin. Sitä vastaan, jota edistimme viime kaudella hyvin voimakkaasti, mutta tässä kuitenkin mennään osittain liian pitkälle ja siksi joudumme hylkäämään tämän tarkistuksen, jota tässä yritettiin nyt parannella, mutta pyydämme, että tästä suullisesta tarkistuksesta ei äänestettäisi. Okay. Um, do you, uh... Haluatteko aikaa harkita tätä? voisin tehdä silloin tarjouksen, että tekisimme kopioita. Voimme lykätä tätä äänestystä tästä kohdasta ja palata siihen, jos haluatte keskustella siitä, vai haluatteko palata äänestämään tästä alkuperäisestä kompromissista? Herra Kreutzmann. Herr Vorsitzender. Puheenjohtaja, olitte itse läsnä, kun yritimme todella saada aikaan kattavia kompromisseja. Menimme jopa niin pitkälle, että konservatiivit tässä rypistelivät otsansa Ja nyt, että viime hetkellä hyväksyttäisiin tällainen laaja tarkistus, jota on hankala edes ymmärtää. Pyytäisin, että tämä jätettäisiin nyt ottamatta huomioon. Halusimme tässä todella auttaa Korea de Camposia mutta tässä on tietty linja, jolle me olemme rakentaneet. Siis äänestäkäämme tästä. Jätäkäämme tämä nyt äänestämättä. Uh, obviously I'm... Niin, säännöt ovat sellaiset, että suullinen tarkistus pitää hyväksyä ennen kuin siitä voidaan äänestää. Ja nyt minulla on sellainen tunne, että kaikki poliittiset ryhmät eivät halua äänestää tästä tarkistuksesta, koska sitä ei ole ehditty tarkastella. Tietysti kokouksen jälkeen tätä suullista tarkastusta voidaan, tarkistusta voidaan tarkastella ennen täysistuntoa. Rova Gebhard. Kiitos. Niin, tästä todella taisteltiin pitkään, jotta kompromissi saataisiin aikaan, eikä siihen päästy ja siksi tässä oli vielä ryhmältämme tällainen yritys sille, että todella saataisiin kestävä kompromissi tälle sosiaalilausekkeelle. Tämä ei valitettavasti onnistunut, koska jostakin käsittämättömästä syystä kaksi ryhmää sekoittavat keskenään tämän sosiaalilausekkeen ja sosiaalisen vaikutusten arvioinnin. Nämä ovat kaksi täysin eri asiaa. Se, että sanomme, että haluamme sosiaalilausekkeen, niin silloin tässä pyydetään sitten, tai syytetään meitä siitä, että haluamme myös sosiaalisen vaikutusten arvioinnin, mutta tämähän on täysin eri asia. Ja näyttää siltä, että tässä ei ole nyt tällä hetkellä mitään tehtävissä. Ja siksi vedämme tämän suullisen tarkistuksen pois koska selvästikään EPP ja liberaalit eivät tätä tue, he eivät halua tästä äänestää. Mutta tästä seuraa kuitenkin se, että emme voi lopussa äänestää näiden kolmen mietinnön puolesta, koska ilman tällaista sosiaalilauseketta ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne on otettu esiin komission ja sidosryhmien puolesta ja ilman tällaista lauseketta emme voi antaa lausuntoa komissiolle. Ja täysistunnon kannalta tästä täytyy vielä keskustella ryhmien kanssa. Näin, että tässä ei nyt päästy viime hetkellä sopuun, mutta ja tarjoaisinkin tässä nyt näille ryhmille, jotka tässä haraavat kompromisseja vastaan, että jatkaisimme keskusteluja tästä kompromissista ja pyrkisimme samaan aikaan kompromissin ennen täysistuntoa. Sure that that... Varmasti tätä keskustelua pitää jatkaa ja pitää päästä ongelman ytimeen ja määritellä, mikä sosiaalilauseke on. Ja sitten jatkamme äänestystä, mutta kiitän herra Grekkiä. Eli ensinnäkin äänestys alkaa kompromissikuutosesta. Äänestys alkoi, siis äänestys päättyy. Kompromissi 6 hylättiin 16.21 ja sitten tarkistus 81, Rosa Thun ja muut. Äänestys alkaa 81. 81, äänestys on käynnissä. Tarkistus 81, sillä siihen siirrytään, kun kompromissi on hylätty. Ja nyt äänestys päättyy. 81 hyväksytty. Ja monet tarkistukset raukeavat nyt, joten siirrymme aina kohtaan 7 ja sen kohtaan 1. Ja tässä on monia poistoja, jotka eivät ollut katettu kompromississa 6. Joten nämä kaikki, tämä on siis sivulla 23 äänestyslistalla teidän 93, 94, 95, 96 ja 97. Äänestys alkaa näistä kaikista tarkistuksista. Äänestys alkaa. Tässä siis poistetaan seitsemän ja sen kohta yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22.15. Ja sitten tarkistus 92. Äänestys alkaa. 92 Kreihin tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 7. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi 93 vastaava osa 93 kohta 7 ja sen ensimmäinen osa äänestys alkaa kohta 7 ja sen ö, ähm, ö, ähm, alustus äänestys päättyy hyväksytty 27.10. Ja sitten tarkistus 105 Krekiltä. Äänestys alkaa 105. Äänestys päättyy. Hylätty. Libe 15 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 16 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 17. Äänestys alkaa Libe 17. Päättyy. Hylätty. Itre 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 129 Greg puolesta vastaan hyväksytty. Peti 13 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten paljon on, tarkistuksia on siirretty ja siirrymme kompromissiin yhdeksän. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Joten seuraavaksi Libe 7, joka on aika pitkällä eteenpäin, 32 sivulla, Juri 7, Juri 7, joka on kohtaa 9i, Juri 7 puolesta vastaan, hyväksytty. 139, Tuun ja muut puolesta vastaan, hyväksytty. 142 Kreutzmann puolesta vastaan hyväksytty. 199 raukeaa ja Empel 10 raukeaa, joten kohta 7.2 eli työntekijän lähettäminen. Tähän on monta tarkistusta. Näistä äänestetään, siis 7.2 kohdasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 15 vastaan. Joten tarkistus 100 raukeaa. Empl 14. Äänestys alkaa. Empl 14. Äänestys päättyy. Hylätty. Juri 9. Juri yhdeksän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 147 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 8 on lisäys puolesta vastaan hyväksytty. 204 Koratsa Bild ja muut puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 158 tarkistus, joka on monta sivua eteenpäin. Sivulla 40, 158, Rova puolesta vastaan Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Hyväksytty. Joten siirrytään Empl 7. Äänestys alkaa työllisyysvaliokunnan seitsemän tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Inta 5. Inta 5. Kansainvälisen kaupan valiokunta. Äänestys alkaa. Inta 5. Äänestys päättyy. Hylätty. Inta 14. Kansainvälisen kaupan 14. Inta 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Talousasian valiokunnan tarkistus seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 18 äänestys alkaa talousasioiden valiokunnan tarkistus 18. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 162 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 16 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten on siirretty tai ei äänestetä useampia tarkistuksia. Kohta 11, 163, 164 puolesta Äänestys alkaa 164163. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 15 vastaan. 165195 raukeaa. 169 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 6 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Empl 23 puolesta vastaan hyväksytty. 154, se on jo katettu. 170, 170 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta. Tarkistus 125, äänestys alkaa. Äänestys päättyy

178, 77, 79, 80 raukea, 181, siitä äänestettiin jo, 122 Greg ja äänestys alkaa 182. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 13, 183 ja 184 poisto. Äänestys alkaa 183, 184. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 15 vastaan. Eli silloin seuraavat raukeavat. 185 siirrettiin. Ja sitten kompromissi 13. Kompromissi 13 puolesta. Itse asiassa tarvitsemme tästä koneäänestyksen, ja äänestys alkaa kompromissi 13. Äänestys päättyy. Hylätty. Joten siirrymme muihin tarkistuksiin. Eli kompromissi 13 hylättiin, joten juuri 11 ensiksi puolesta. Juuri 11. Juuri 11 koneellisesti. Äänestys alkaa. Juuri 11 tällä hetkellä ja äänestys päättyy. Hylätty. Eli silloin toiset tarkistukset raukeavat, joten Empl 6 äh, Oletteko varma siitä, että nämä muut nyt raukeavat, kun juuri on hyväksytty? niin olet oikeassa. Nämä pitää nyt kaikki kyllä äänestää. Eli otetaan nyt kaikki nimenhuutona. Anteeksi, siis koneäänestyksenä. Eli Empel 15 äänestys alkaa Empel 15. Voisitko äänestää hieman nopeammin? Sorry about that, yes. Um, uh, for all of them, yes. Right, the vote is closed. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Tarkistus 188. Äänestys alkaa. 188. voisitteko ehkä äänestää hieman nopeammin? No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Ekon 10. Äänestys alkaa. Ekon 10. Äänestys päättyy. Myös hylätty. Empul 6. Vastaava osa 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myös hylätty. Ekon 11, siitäkin pitää äänestää. Ekon 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty myös, eli kaikki tässä hylättiin. Sitten siirrymme tarkistukseen 191. Äänestys alkaa. Tarkistus 191. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli tältä pohjalta, mihin siirrytään. Tämähän on melko monimutkaista nyt. Eli lisäyksenä tarkistus 192, nyt kun 191 on hyväksytty. 192, siitä äänestetään lisäyksenä 191, joka juuri hyväksyttiin, eli 192 äänestys alkaa. 192 äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy hyväksytty. Eli 191 ja 192 lisäyksenä. Ja se tarkoittaa, että 194 193 ne molemmat raukeavat. Mm, oliko tämä nyt oikein? Puheenjohtaja kysyy. Eli tarkistus 190. Sata anteeksi, tarkistus 90 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 207. 207. Äänestys alkaa. Tarkistus 207. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten kohta kohdalta äänestys. Kaksi identtistä tarkistusta, 200 ja 144 molemmat. Herra Kreutzmannilta itse asiassa mielenkiintoista. Miten itse asiassa teit, teit itse kaksi identtistä tarkistusta? No, joka tapauksessa tästä on kohta kohdalta äänestys, joka on äänestyslistassa, joten molemmat kohdat siis äänestetään ensinnäkin kohta yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kohta yksi hyväksytty. Joten siksi erikseen nyt kohta kaksi. Äänestys alkaa kohta kaksi. Äänestys päättyy. Kohta kaksi hylätty. Ja sitten Juri neljä 12 puheenjohtaja sanoo, juuri 14 puheenjohtaja sanoo, juuri 14 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 7.3. Eli 93, 94 ja 101 tästä kohdasta 7, kohdasta 3 äänestys alkaa näistä kolmesta tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli 102 ja 103 raukeaa. Eli nyt siirrymme sitten Erra de Jongin ja Svenssonin tarkistuksen 198 sivulla 53 198. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ekon 19. Ekon 19 puolesta vastaan hyväksytty mat, matkailu, eh, anteeksi, liikennevaliokunta, se yksi ja kaksi raukeaa, joten siirrymme minun mielestäni seuraavaksi tarkistuksen 202, olisiko tämä oikein? 202 puolesta vastaan. Anteeksi, ehkä tarvitsemme tästä koneäänestyksen. Äänestys alkaa 202. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten monia TRAN-valiokunnan tarkistuksia. Voidaanko ne ottaa yhtenä ryhmänä? TRAN 4-7 yhtenä ryhmän puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Kiitos tästä TRAN-valiokunnalle hyvästä työstä. Ja 168 puolesta vastaan hyväksytty. 113, se on lisäys puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty, joten siirrymme juriin 10, joka on useita sivuja eteenpäin, 58 sivulla. Anteeksi, siitä ei itse asiassa äänestä, joten tarkistus 208 seuraavana. 208 puolesta vastaan hyväksytty. Empl 12. Onko tämä jo katettu itse asiassa? Onko se oikein, puheenjohtaja kysyy. Empl 12 äänestys alkaa. Empl 12. Ja äänestys päättyy. Hylätty.

Hylätty. Regi 14. Äänestys alkaa. Aluevaliokunnan 14. Äänestys päättyy. Hylätty. Empl 8 äänestys alkaa. Työllisyysvaliokunnan tarkistus 8. Äänestys päättyy. Hylätty. Joten siirrymme Libe viitoseen. Libe 5. Äänestys alkaa. No niin, otetaan sitten käden nostona tämä sittenkin. Libe 5 puolesta vastaan hyväksytty. Auttaisi, jos herra Schwab ja rouva Gebhard voisivat näyttää merkkejä aikaisemmin. Sitten Libe 6, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Libe 7. Puolesta vastaan hyväksytty. Libe 8 ja 11 ei niistä äänestä. Libe 12 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten alaotsikko 4, 2011 2012 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 15 puolesta. Kompromissi 15, koneellisesti äänestämme kompromissi 15 sitten puolesta vastaan No, anteeksi puheenjohtaja että koneellisesti todella hyväksytty. Kompromissi 15 hyväksytty, joten siirrymme 247 tarkistuksen useita sivuja eteenpäin. Eli sivulla 72. Me olemme nyt tarkistuksessa 247 vastaava osa. Korea de Campos, joka on sinänsä lisäys tähän kompromissitarkistukseen. Äänestys alkaa tästä ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Tarkistus 247. Äänestys päättyy. Ja tämä on hylätty. Sitten siirrymme tarkistukseen 227. Äänestys alkaa 227. Äänestys päättyy. Hylätty. 243. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 247 vastaava osa. Kohta 17 i äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty myöskin. Ja sitten johdanto-osan kappaleet. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrymme tarkistuksen yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 14, Turunen ja muut. Äänestys alkaa, tarkistus 14. Äänestys päättyy. Hylätty joten tarkistus 12, ent 12, Toija ja Tarabella, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi 18. Kompromissitarkistus 18. Puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 29 busuttil puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta 30 Koneäänestys, tarkistus 30, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. 32 se on ei käsitelty. Ja sitten tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Tarkistus yksi, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan hyväksytty. Siinä taitakin olla kaikki tästä. Eli loppuäänestys hoidetaan sitten, sitten myöhemmin. Uh, we'll take a five minute break. Pidämme tässä viiden minuutin tauon ennen herra Busoin mietintöä, että tulkaa nyt tarkan, äh, täsmällisesti takaisin sitten äänestämään. Can we drag everybody back? No niin, tulkaapa sitten takaisin sieltä käytävästä, jotta voidaan jatkaa äänestystä. So, uh, Christian Buzoi is... Christian Busoi on tässä esittelijänä. Tämä on siis mietintöluonnos yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista. Tämä muistutuksena siitä, mistä tässä nyt puhutaan. Eli yritykset ja kasvu. Ja jos kasvua ei tapahdu, niin silloin minkä valtakunnan sosiaalilauseke ei siinä auta. Tämä ihan näin henkilökohtaisena näkemyksenä. Haluaisiko edustaja Busoi sanoa jotakin? German. No ihan nopeasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoja sekä sihteeristöä Yritimme tehdä niin paljon kompromisseja kuin vain mahdollista ja jotta saisimme mahdollisimman hyvän tuen tälle mietinnölle. Yhteistyö oli hyvää ja olen varma siitä, että tulos on myönteinen. Kiitos. Okay. Selvä. Kiitoksia tästä. No aloitetaan sitten äänestys her- edustaja Busoin mietinnöstä. Eli tarkistus 33 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 2. Juri 2. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 34. Tarkistus 34 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 35. Tämä on lisäys. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 36, se on katettu. Tarkistus 37 ja lisäys 12 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 38, se on käsitelty. 68 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta. Tarkistus 41 koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 42 äänestetäänkö siitä? Se onkin jo katettu. Se on lisäys. Eli 42 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Ekon 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta puole, äh, 45 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 21.15. Ekon 1 puolesta vastaan. Hyväksytty. Ekon 3 puolesta. Ei vaan tehdään se koneellisesti 21.15. Äänestys alkaa Ekon kolmesta siis ja päättyy. Hylätty. Ekon kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 17 puolesta vastaan hyväksytty. Empl 24 puolesta Empel 24 siis puolesta ja vastaan hyväksytty. Sitten Peti 4. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Empel 4. Äänestys alkaa. Päättyy. ylätty, Inta yksi Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Juri yhdeksän, Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Inta neljä Koneäänestys alkaa. päättyy, hylätty. Inta 6 puolesta vastaan, hyväksytty. Regi 1 puolesta vastaan, hyväksytty. Regi 5, osa 1 puolesta vastaan, hyväksytty. Regi 5, se on katettu, kolmonen on katettu. Regi 6 puolesta. Regi 6 siis. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten siirrytään tarkistuksen 47 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 48. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 49. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Inta 9 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten tarkistukseen 58. Koneäänestys alkaa. Avataan äänestys. Noin äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ei vaan hyväksytty, puheenjohtaja pahoittelee. Pitää ihan keskittyä tässä. Eli 61 siis hyväksyttiin. Sitten kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Siirrytään kompromissin 18. Ei vaan sitä sen yllä Empl 12. Koneäänestys alkaa. Päättyy hylätty. Kompromissitarkistus 18 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten ITRE 13 puolesta, puolesta ja vastaan hyväksyttiin ehkä, mutta tarkistetaan koneellisesti. ITRE 13 äänestys alkaa. Edustajat Schwab ja Gebhard, voisitteko näyttää hiukan aiemmin nuo merkit? Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 77. Sorry, 74. Ei vaan 74. 74. 74 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Employ 13 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 77, koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 78, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Empl 15. Siitä ei äänestetä, vaan kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Regi 12. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 88 puolesta vastaan hyväksytty. 89. Koneäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty 23.14. Tarkistus 90 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 91 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 60. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 92 lisäyksenä 60 puolesta ja vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten ITRE 4, eli kohta 9b puolesta vastaan hyväksytty. 93 puolesta vastaan hyväksytty. Regi 13 puolesta vastaan hyväksytty. 107 ja Juri 10 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 8 puolesta Kompromissi kahdeksan, koneäänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Siirrytään 87. Edustaja Kreutzmann. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Sitten Empel 3, siitä ei äänestetä. Inta 8, koneäänestys alkaa. Ei vaan puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Ja sitten siirrytään tarkistukseen 133 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Ekon 7 Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Ekon 9. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Eli hylätty. Ekon 10, miten sille sitten käykään, äänestetäänkö siitä? Kyllä, eli Ekon 10, koneäänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Ekon 13 siitä äänestetään Niin, 133 hyväksyttiin. Eli Ekon 13 minusta siitä äänestetään, koska Ekon 10 hylättiin. Eli Ekon 13 koneäänestys alkaa. Uh, come on, you are a bit slow. The vote is closed. No niin, hiukan nopeammin kiitos. Äänestys päättyy hylätty selvästi. No sitten kompromissi yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Nyt mennään tarkistukseen 142 puolesta vastaan hyväksytty. 86. Suli ja muut koneäänestys alkaa. Päättyy hylätty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kohtaan regi 2, ei vaan Empl 8. Empl 8, koneäänestys alkaa ja päättyy hyväksytty lisäyksenä. Sitten regi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon 4 ja 17 ne on katettu 144 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 147 puolesta vastaan hyväksytty. 148 puolesta vastaan hyväksytty. 149 ja 160 puolesta koneäänestys niistä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrytään tarkistukseen 151 puolesta. Vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan Hyväksytty. Sitten 157. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 2017. 159 puolesta ja vastaan hylätty. Muut onkin katettu, eli sitten kompromissi 13 puolesta Koneäänestys siitä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Siirrytään Ekon 15 tarkistukseen, ei vaan Section 700, Ekon 12. Where's Ekon 12? Yeah, the... All right, okay.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 voisin lukea tämän tästä. Eli Ekon 12, siitä on päästy sopimukseen. Luen sen tässä ääneen. Tarvitaan parempaa koordinaatiota kansallisissa veropolitiikoissa. Pyritään poistamaan veropoliittisia esteitä ja välttämään kaksoisverotusta ja välttämään verokilpailua. Tämä on lisäys, joka tulee Ekon 12 ja se, siitä äänestetään ja se pitää tehdä varmastikin nimen äänestyksenä. Edustaja Turunen. You repeat that, sorry. Voisitteko toistaa tämän kohdan? Kiitos. Sorry, I, this is I assumed have been, you want me to read it out? Haluatteko, että luen sen siis uudestaan? Selvä. Eli Ekon 12 sinne siis lisättäisiin tämä, kompro, tai tämä lisättäisiin kompromissiin. Eli tässä se uudestaan quietly, please. Stresses the need for better... Korostetaan suurempaa tarvetta kansallisten veropolitiikkojen koordinoinnille. Samalla poistetaan veroesteitä, vältetään kaksoisverotusta ja estetään verokilpailua. So, um, monsieur le président. Niin, puheenjohtaja, minä en nyt ymmärrä. Tämä kompromissi 13 on jo hyväksytty ja silloin Ekon 12 ei äänestetä, vaikka tuo kompromissi hyväksyttiinkin. Eli en nyt ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. rapporteur should explain to us. Voisiko esittelijä selittää tämän? Our first decision was that Econ 12... Niin Ekon 2 on katettu kompromissilla 13, mutta pyydettiin, että toinen osa, jonka Juri teki, se tulisi lisäyksenä, sillä sitä ei ole katettu tässä ehdotuksessa. Siksi me äänestämme ja sitä ei ole äänestyslistalla. Tämä oli hieman viime hetken keskustelu siis. Äänestämme vastaan. ALDE-ryhmä siis äänestää vastaan. Okay. Okay. Selvä. Eli selvennetäänpä vielä. Tämä on osa Ekon valiokunnan hyväksymää lausuntoa. Ja siellä ehdotetaan, että kun tämä viittaa nyt tähän IMKO-asiaan, niin se voidaan lisätä tuohon kompromissiin, koska aiemmin kompromissi ei sitä kattanut. Eli tämä on osa jo jätettyä päätöslauselmaa. Minusta näin voi tehdä ja siitä voi äänestää. Tämä siis minun nähdäkseni. Ja esittelijä haluaa samaa. Tämä ei sinällään ole suullinen tarkistus, vaan asia, jonka ekonvaliokunta on jo meille jättänyt. Eli nyt äänestys alkaa tuosta lisäyksestä. Right. The vote... Ja äänestäkääpä taas hiukan pikaisemmin. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten siirrytään mihinkäs nyt siirrytäänkään. Ekon 15. Toivottavasti kaikki ovat vielä kärryillä, eli Ekon 15. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Well, you have to be quicker, I'm sorry. Teidän on äänestettävä nyt nopeammin, ei voi mitään. Well, it was rejected niin se hylättiin. Sitten Empl 16 puolesta vastaan. Open the vote on that. It wasn't... Otetaan se koneellisesti, eli Empl 16 äänestys alkaa. The vote's closed. Ja päättyy. Hylätty. Empo 17 se on jo katettu, eli 18 sitten. Empo 18 koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten 169 äänestys alkaa. Päättyy. Myös hylätty. Sitten kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kohtaan Inta 10 vastaavat osat. Kappale 16b. Äänestys alkaa. Inta 10. Päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 188 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten Inta 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Inta 12 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 13. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 17778 ei tarvitse äänestää, eli 180 puolesta vastaan hyväksytty. 181. Koneäänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 187. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten siirrytään Juri kutoseen puolesta vastaan hyväksytty. Empl 9 lisäyksenä juuriin. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten 189 puolesta vastaan hyväksytty. Kappale 7, kohta 17, koneäänestys alkaa. 191 ja päättyy. Hylätty. 192. Äänestys alkaa. Ei vaan olivatko kaikki puolesta. Eli 192 puolesta ja vastaan hyväksytty. 193 rau. Ei vaan 193 äänestetään siitä puolesta vastaan hyväksytty. 194 koneäänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 195. Äänestys alkaa. Päättyy. Myös hylätty. Sitten kompromissi 15. Kompromissi 15. Edustaja Schwab näyttää siellä negatiivista. No niin, eli puolesta ja vastaan. Sitten 200. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 201 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 202. Äänestys alkaa ja päättyy. Myös hylätty. Sitten kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrytään 214 tarkistukseen puolesta vastaan hyväksytty muut raukeavat. Sitten 2.20, sekin on poisto. Puolesta vastaan hylätty. 2.21 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 1 on lisäys. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten regi 7, 8 ja 9. Voidaanko niistä äänestää yhdessä? Ei siis, eli regi 7 yksin. Äänestys alkaa. Ja päättyy. That's rejected. Hylätty. Regi 8. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Regi 9. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Sitten kohta 22. Siellä on edustaja Syvänin ja muiden tarkistus. Siinä on kaksi osaa. Tarkistetaanpa tämä. Mm, se on vähän monimutkainen. This has been rejected. Right. Okay. According to our voting list, then we only need to... Äänestyslistan mukaan vain tästä ensimmäisestä kohdasta tulee äänestää, eli puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 223 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 224. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten kaksi ei 225. All right, okay. So 225. 225, sitä ei siis siirretty eri ään, eli äänestetään siitä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Entä sitten 226, siitä ei äänestetä, vaan 227 puolesta vastaan hyväksytty. 190 raukeaa. Kompromissi 17 puolesta. Kompromissi 17 koneellisesti äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 2.30 puolesta esittelijän Tarkistus 2.30. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 231. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Empel 1. Puolesta vastaan hyväksytty. Juri 5 puolesta vastaan myös hyväksytty. No sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus 5. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 6. Siitä äänestettäneen puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 8. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Sitten seuraavista ei äänestetä, ne on siirretty 13. 13 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Myös hylätty. Sitten Ekon D puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 16 puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. 22. Äänestys alkaa. Päättyy. Myös hylätty. 23. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 25. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 26. Ei vaan 27. Puolesta vastaan hyväksytty. 28 Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 29. Äänestys alkaa. Päättyy. Myös hylätty. 30. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1. kohdasta äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. No sitten otetaan nämä loppuäänestykset järjestyksessä. Tehdään ne kaikki koneäänestyksenä. Onko jollakulla jotakin sanottavaa Edustaja Gebhard. Hiljaisuutta, kiitos. president. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kolmea esittelijää heidän tekemästään työstä. Tässä, mitä tänään äänestimme, on paljon hyvää. Kuitenkin minun on todettava, että kaikki ne kohdat, jotka käsittelevät sisämarkkinoiden sosiaalisia ulottuvuuksia tulivat tässä äänestetyiksi pois mietinnöistä konservatiivien toimesta. Eli nyt sisämarkkinoilla on ainoastaan taloudellisia elementtejä, vaikka ihmiset tulisi asettaa kaiken keskiön ja he eivät tässä näy. Ja siksi meidän ryhmällemme on täysin mahdotonta äänestää näiden kolmen mietinnön puolesta. Tämä minun täytyy selvästi sanoa, koska tämä jää todella jälkeen, selvästi jälkeen siitä, mitä Grekin mietinnössä päätettiin. Ja samoin Beresin ja Chrisin mietintöjen kohdalla ei päästä siihen, mistä sovittiin. Tämä on mahdotonta. Ja osittain tässä jäädään jopa jälkeen siitä, mitä komissio sisämarkkinasäädöksessä ehdotti meille. Tämä on vastuutonta, jos me parlamentin jäsenenä sanomme, että me täällä teemme politiikkaa kansalaisten eteen. Ja siksi kaikissa kolmessa mietinnössä tulen suosittamaan, että niin ei äänestä niiden puolesta, vaan äänestää niissä tyhjää. Ja tyhjän äänestäminen on merkki siitä, että meillä on tahtoa jatkaa keskusteluja kaikkien ryhmien kanssa, jotta sosiaalilauseketta koskevat elementit ja lähetettyjen työntekijöiden asemaa koskevat komponentit, elementit ja taloudellisen edun mukaiset yleisölliset palvelut tai parlamentin oikeudet, rouva Kalniete. Näissä asioissa täytyy vielä, näitä asioita täytyy vielä työstää ja niistä täytyy jatkaa neuvotteluita ryhmien kesken, jotta voimme todella äänestää täysistunnossa jostakin sellaisesta, joka on todella hyväksyttävissä kansalaisten silmissä. Ja tällä hetkellä näin ei ole ja siksi suosittelenkin, että ryhmäni äänestää kaikissa kolmessa mietinnössä tyhjää, kuten sanoin, jotta jätetään ovi auki vielä jatko neuvotteluille ja mahdollisille toivottaville kompromisseille. Uh, thank you, Mr. Well, I think... Kiitos, Rova Gebhard. Ehkä pyydän muita ryhmien johtajia tässä nyt kommentoimaan lyhyesti. Meillä ei ole paljon aikaa, joten hyvin lyhyesti ja sitten jatketaan loppuäänestyksessä. Schwab, Kreutzmann, Trantafilides, Ryyle. Herra Schwab ensiksi. Hyvä puheenjohtaja, kiitos paljon. Haluaisin ensiksi sanoa, että meidän mielestämme on vastuutonta, että SED-ryhmä tässä lopuksi yrittää painostaa muita ryhmiä, koska yhdessä kohdassa ei otettu huomioon sitä, mitä SED-ryhmä halusi. Me hyväksyimme sen, että Grehin linjalle mennään takaisin sosiaalilausekkeen suhteen. Sosiaali- Tämä siis ei riitä enää SETlle. Tämä sosiaalinen vaikutusarviointi on mietinnössä mukana, joten mielestäni ähm, sosiaalisesti tämä on kyllä tasapainoinen mietintö. Me EPPssä äh, olimme sen puolella, että tehdään vain yksi mietintö. SD e sanoivat, että tehdään kolme mietintöä. Mielestäni on siis ei ole loogista, että äänestätte kaikkia mietintöjä vastaan nyt, tai niistä tyhjää. me tietysti tuemme kaikkia näitä mietintöjä. Me haluamme, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketti, että siitä tulee menestys myös sosiaalisten oikeuksien kannalta. Me haluamme, että me uskomme, että me olemme tehneet tänään hyvää työtä ja voimme hyväksyä nämä hyvät mietinnöt. Kiitos. Mr. Kreutzmann. Ich bedauere die Äußerung von Frau olen todella pahoillani siitä, mitä Gebhardt sanoi. Me olemme useissa kokouksissa ponnistelleet asian eteen ja meistä usein tuntui siltä, että Korean kampus olisi ollut valmis käsittelemään konkreettisesti äh, sosiaalikysymyksistä kysymyksiä. Ja te, Gebhard, olette tänne mukaan sellaisia asioita, joista ei ole mitään hyötyä kansalaisille – meidän täytyy pystyä sanoa, kuinka voimme auttaa silloin, kun ongelmia on. Me olimme valmiita tähän ja toivottavasti te nyt pystytte liikkumaan tässä. Kyllä me ymmärrämme mitä, ymmärrämme, mitä te toivotte. Kyllä me haluamme sosiaalista Eurooppaa. Kyllä, näin on. Meillä on sosiaalinen markkinatalous tämä käsite on otettu käyttöön. Rava Gephardt tässä on pärjätty aika hyvin ja EMPL-valiokunnassakin korostin sitä, että jos muissakin jäsenvaltioissa olisi tällainen vaikuttamisoikeus kuin Saksassa on, niin äh, silloin tämä ongelma olisi jo ratkaistu. Toivottavasti tulevaisuudessa tämä pystytään ratkaisemaan, mutta Gebhard, toimikaa konkreettisesti ihmisten hyväksi. I'm just going to take uh, comments from the main political groups. I didn't, didn't... Kiitos ähm, näistä kommentoista, kommenteista ryhmiltä. Ja Rova Ryylä seuraavaksi. Me emme ole tyytyväisiä tässä kampuksen mietinnön tuloksista ja me äänestämme mietintöä vastaan yksinkertaista syystä, jos katsomme tarkkaan tätä sisämarkkinoiden toimenpidepakettia, niin kansalaiset ovat sanoneet, että he näkevät puutteita sosiaaliturvan alalla. Tai sitten nämä yleishyödylliset palvelut esimerkiksi. E, kansalaiset odottavat, että sisämarkkinoilla on enemmän tällaisia turvatakeita. Kansalaiset pelkäävät, että yleishyödylliset palvelut joutuvat paineenalaiseksi sisämarkkinoille, ja tähän huolenaiheeseen emme vastaa. Tämä Tämä ei vaikuta kuitenkaan näihin kahteen muuhun mietintöön. Näissä kahdessa muussa mietintö, mietinnössä Kalnieten mietintö on todella hyvä ja me tuemme sitä ja myös Buosoin mietintöä. Minä, minun mielestäni nämä kompromissi ja tämä työ näiden kautta mietinnöistä on tullut hyvä ja me voimme nähdä kahta muuta mietintöä tukea. Me haluaisimme kuitenkin nyt vedota muihin ryhmiin, että tehtäisiin yhteistyötä ennen täysistuntoa, sillä mielestäni on harmi, jos etenkin tässä sosiaalisen Euroopan aiheessa joudutaan tällaiseen taisteluäänestykseen. Ehkä voimme näihin, näihin, tämän turvaamisen suhteen saada tai yleishyödyllisiin palveluiden kohdalla saada kompromisseja aikaiseksi vielä. Okay. Uh, Mr. Trentafilid, uh, no, I think Mr. Fox is next on. Herra Fox taitaa olla ECRn puolesta seuraavaksi. Sen jälkeen keskustelu pitäisi päättää. Uh, these... Kiitos puheenjohtaja. Nämä kolme mietintöä ovat hyviä. EKR kiittää esittelijöitä heidän työstään ja me tuemme näitä. Olen pahoillani, että edustaja Gebhardt sanoi, että kansalaiset eivät nyt näy näissä mietinnöissä. Tämä on tärkeää työtä, jota tehdään sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi paras sosiaalinen suojelu, jota kansalaisille voidaan tarjota, on se, että heille löytyy työpaikka. Ja tässä on nyt se vaara, että jos työllistämiskustannukset, työpaikkakustannukset kasvavat liikaa, näitä työpaikkoja ei löydy. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους τρεις ραπορτές. Ωστόσο, θεωρούμε ότι... Haluaisin kiittää kaikkia kolmea esittelijää, mutta olen sitä mieltä, että tässä muodossa, jossa mietinnöt nyt ovat, mielestäni ne eivät ole enää tasapainoisia niille toimille, jotka, joita me odotamme komissiolta. Uskomme, että meidän pitäisi nyt tässä olla tyytyväisiä komission ehdotuksiin. Me äänestämme itse tyhjää. Okay. Did I understand you weren't going to vote for any of the reports or just for one of them? I wasn't... Ymmärsinkö nyt oikein, että äänestät tyhjää kaikkien mietintöjen suhteen vai ei? No, sen näimme. Ehkä olemme nyt käyneet tämän keskustelun loppuun. En halua nyt aloittaa tässä mitään laajempaa keskustelua. Herra Schwab, Schwab haluaisitteko vielä puheenvuoron vain? Ai, te näytätte vain merkkiä tässä. Ja luulin, että pyydätte puheenvuoroa. Eli otetaan nyt sitten, ennen kuin menemme äänestykseen. Minä haluaisin puheenjohtajana ensinnäkin kiittää kaikkia. Tämä on todella ollut suuri ponnistus. Tarkistuksia on tullut näin paljon lyhyessä ajassa. Haluaisin myös tässä kiittää muiden parlamentin valiokuntien työtä, ja se on ollut meillekin tärkeää. Tämä yhteistyö on sujunut hyvin. Haluaisin kiittää myös esittelijöitä tästä aktiivisuudesta. Eli tämä osoittaa, että osaamme tehdä yhteistyötä ilman muodollisia säännöksiä. Mielestäni tämä tapa, jolla tässä on tehty yhteistyötä, on esimerkki myös muille valiokunnille. Monet teistä ovat varajäseniä tai jäseniä muissa valiokunnissa, niin varmasti voitte viedä tämän viestin sinnekin. On valitettavaa, että emme voi antaa kaikille näille kolmelle mietinnölle meidän tukeamme täysimääräisesti, mutta on selvää, että kuten Rova Gebhardt ja herra Schwab sanoivat, on paljon työtä tehtävää ennen täysistuntoäänestystä, sillä me emme voi äänestää sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, ellemme olisi tukeneet Grekin mietintöä enemmistöllä. Tämä mietintö antoi tarkan signaalin, sillä siinä puhuttiin sisämarkkinoista eurooppalaisia varten. Ja jos otamme tämän lähtökohdaksi, niin varmasti saamme kompromissin aikaiseksi. En näe, että tässä asiat mitenkään olisivat muuttuneet ajan myötä. Sisämarkkinoiden saama ratkaisu on tullut vain yhä kiireellisemmäksi, joten todellakin luotan tässä EPP ja SD siinä mielessä, että voimme edistyä asiassa, niin kuin Louis Grekin mietinnön kanssakin edistyttiin. Ja tiedän, että tässä on puhe, puhuttu rakenteesta, miten tässä on tehty työtä. Mielestäni tämä oikeuttaa teidän, kyllä teidän päätöksenne tehdä kolme eri mietintöä, sillä ehdotuksia on niin paljon. En usko, että olisimme voineet näin yksikohtaisesti, yksityiskohtaisesti muuten käsitellä näitä aiheita. Pitää sanoa, että muissa valiokunnissa, kun ähm, tehdään valiokunta-aloitteisia mietintöjä, niin ähm, ei olla onnistuttu välttämättä näin tehokkaasti käsittelemään – ja mielestäni tämä um, on hyvä kehitys, sillä meillä on paljon tällaisia lippulaivamietintöjä. Joten voimme varmasti nyt siirtyä loppuäänestykseen koneellisesti jokaisesta mietinnöstä. Eli ensiksi Rova Kalnieten mietintö hallintotavasta, eli tämä on loppuäänestys. Äänestys alkaa Rova Kalnieten mietinnöstä hallintotavasta. The vote is closed. Äänestys päättyy. Eli tämä on hyväksytty 24 puolesta ja yksi vastaan. Ja sitten loppuäänestys mietinnöstä, joka on Corrida Campusin mietintö ja joka koskee sisämarkkinoita eurooppalaisia varten. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. hyväksytty 21 puolesta, kolme vastaan ja 13 tyhjää. Ja sitten Christian Bussoin mietintö yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta eikä yhtään vastaan ja 13 tyhjää. Kiitos kaikille Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että tänä iltapäivällä meillä on kokous eri huoneessa 6 g 2 Siellä on huippukokous vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta. Ja kiitos osallistumisesta tämänpäiväiseen kokoukseen.